Mes chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, huomenta. Jo aloitamme työskentelyn. Avant d'ouvrir cette... Ennen kuin avaan tämän ensimmäisen vuoden kokouksen, haluan ehdottomasti toivottaa kaikille erittäin kaunista, hienoa alkavaa uutta vuotta varmasti täynnä syllätyksiä, tapaamisia, myöskin löytöjä, mutta ennen kaikkea terveyttä ja onnea teille kaikille ja teidän läheisillenne. Hyvät naiset, hyvät herrat tulkit, kiitos teille, että olette aina kanssamme. Erittäin hyvää uutta vuotta myös teille kaikille tulkeille. Et merci. Ja kiitos itse kullekin teistä, että olette yhtä motivoituneita, kun olemme nyt tällä loppusuoralla tänä vuonna lainsäädäntökaudellamme. Aloitamme valiokuntatyöskentelyn nyt heti miten. Euroopan komission jäsenillekin toivotan tässä samalla oikein hyvää alkanutta uutta vuotta. Ja olen erittäin iloinen voidessani todeta, että täällä on läsnä myös Bulgarian ministeri, tai minulle sanotaan, että hän on tulossa tänne, vai onko hän täällä? Puheenjohtaja pohtii, onko hän täällä vai ei. On näköjään. Arvoisa ministeri, Tervetuloa valiokuntakokoukseemme. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan kokoukseen. Sen mitä puheita esityslista hyväksytään. Se voidaan hyväksyä luonnoksena, jos sitä ei kukaan vastusta. Ei kukaan vastusta, se on hyväksytty. Kokouspäätökirjojen hyväksyminen 15. marraskuuta, 21. ja 22. marraskuuta viime vuodelta voidaan myös hyväksyä, se ei kukaan sitä vastusta. Ja aloitamme vuoden erittäin hyvin, koska puheenjohtajalla ei ole mitään ilmoituksia. Eli näin ollen voimme siirtyä välittömästi kohtaan numero neljä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi asetuksen numero 13.16.2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista. Ja esittelijä olen minä itse puheenjohtaja erittäin lyhyesti. Eh, ehkä saan vähän hiljaisuutta saliin. Kiitos. Tästä mietinnöstä, hyvät kollegat, haluaisin ihan ensi alkuun kiittää varjoesittelijöitä tarkistuksista, heidän panoksestaan tähän ehdotukseen, joka muuttaa tätä Pohjoismeren välimeren merikäytävää. Me on, meillä on ollut hyvin rakentava yhteneväinen lähestymistapa, kun on kyse yhteyksistä nimenomaan EUn ja Irlannin välillä – siinä tapauksessa, että tapa, tulee kova Brexit. Omasta mielestäni eh, tämä Brexit-skenaario, jos siitä tulee kova, ei tietenkään ole meidän valiokunnalle mieluisin vaihtoehto, ei ole minullekaan mikään mieluisin vaihtoehto. Mutta meidän pitää suojautua, meidän pitää suojata Irlannin ja EUn kansalaisia meidän maa-alueillamme ja merialueillamme – ja rannikkoalueillamme ja tietysti koko ö, merenkulkusektorilla. Jos ö, meritiet, merimoottoritiet muuttavat meidän logistiikkaamme, meidän täytyy sopeutua. Meidän logiikkamme on se, että meillä on suuret linjaukset. Ensinnäkin jatkamme tavarakuljetusta ja, tavar- ja merikuljetusta Irlannin kanssa. Ja meidän pitää taata 27 jäsenen unionille, niin kuin on määrätty etukäteen, että meillä on ulkorajat yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Meidän pitää sopeuttaa meidän satamatoimintamme siihen, jotka ovat eriyty, erikoistuneet tavarakuljetukseen, eli näistä tulee silloin kansainvälisiä satamia. Tämä on Brexitin ensimmäinen seuraamus, joka sitten voi tapahtua ilman mitään viiveitä. Kaleen satama on tällä hetkellä jo kanaalin välinen kanaalin edestakaisin toimittavaa satama Doverin kanssa. Eli tässä on ensimmäinen linjaus, ensimmäinen tapa tapahtumassa meidän pitää antaa apumme. Te olette varmasti lukeneet tämän mietinnön. Haluan korjata muutamia virheitä. Tässä on se menekistä, hävikeistä, kun puhutaan Ranskan rannikkosatamista. Kaleen satama, Le Havren ja Dunkerkoen satamat on uudestaan kytketty tähän Pohjoismeren käytävään. Ei ole muutettu vain Pohjois, Pohjoismeren käytävää, myös Atlantin käytävää tulevissa EU-rahoituksissa Brest, Roscoff, Saint-Nazaire, Cherbourg, Le Havre, Rouen ja Pariisi kuuluvat näihin satamiin. Viimeinen toimenpide on nyt jo koittanut aika, että nämä satamat kehittyisivät ja meidän pitää pystyä ottamaan uusia virta, virtauksia Irlannista ja meidän pitää myös laitteista tulliasemat, valvonta-asemat, terveys- ja eläinlääketietekontrollit yhdistyneen kuningaskunnan kanssa silloin, kun siitä on tullut kolmas maa. Tästä minä korostan, korostan solidaarisuutta eurooppalaisten kesken. Se pitää toteutua täysimittaisesti, eikä vain jonkun yhden jäsenvaltion toimesta. Ei jäsenvaltio yksinään voi eikä sen tule maksaa seuraamuksia kovaa hintaa Brexitistä. Sen takia minä olen myöskin ehdottanut tiettyä korvausmallia uusille satamille, jotta mutta uudet kuljettajat ja ne alueet, jotka tulevat kovasti kärsimään Brexitistä, voisivat saada korvausta. Tässä olisi tietty kiireellisyyskatto, jotta sopeudumme Brexitiin. Minä tarvitsen teidän tukeanne tähän rahastoon, jotta siitä voitaisiin sitten neuvotella sen toimintatavoista ja summista neuvoston kanssa. Meidän pitää taata kuljettajille, satamille, meidän yhteisöillemme – löytää resurssit, jotta voimme vakuuttaa heille, että nämä korvaukset tulevat olemaan läsnä ja tuntuvia, jotta liikenne, jos me emme ennakoi tätä tulevaa liikennejärjestelyn muutoksia, niin silloin se voisi myös olla mahdollisimman lievä kovan Brexitin tapauksessa. Tämä on aika lailla ihan hyvällä järjellä laadittu ehdotelma Tämä myös liittyy Eurooppa-hankkeeseen. Minä ehdotin tätä myös täysistuntosalissa. Sen takia, hyvät kollegat, minä toivon, että kaikki voisivat olla yhtä mieltä siitä, että äänestäisimme tästä suurella enemmistöllä. Nyt annan puheenvuoron, puheenvuorot varjoesittelijöille. Herra Muselier, hyvää uutta vuotta. Te saatte aloittaa. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijä. Kiitos näistä sanoista, jotka lausuitte te hyvin paljon. Kiinnitte huomiota kaikkiin poliittisiin ja teknistä työtä tekeviin henkilöihin ja tarkkailijoihin täällä. Paljon kiitoksia kaikille. Minunkin puolestani 8. tammikuuta meillä oli erittäin tuottelias kokous esittelijän kanssa tämän asetusluonnoksen pohjalta. Tarkoitus on parantaa yhteyksiä Euroopan unionissa Brexitin jälkeen. 51 tarkistuksesta saatiin kuusi kompromissia aikaan. Ne yhdistävät hyvin paljon erilaisia kantoja, joita täällä valiokunnassa on kolmas päivä joulukuuta tekstiä tarkastellessa tuotu esiin. Tarkoituksena on ottaa Pohjanmeren ja Välimeren liikennekäytävä uudelleen käyttöön ja muokata Irlannin meriliikennekäytävää niin, että yhteys suoraan Irlantiin syntyisi. Tämä on hieno mahdollisuus yhdistää Irlanti lähemmässä Euroopan mannerta. Vaikka Brexit olisi kova Brexit ja Irlanti saisi sen takia siitä, että sen liikenne jatkuu ja liikenne olisi myöskin tehokkaampaa, kun tähän uuteen verkostoon ottaisiin ranskalaiset satamat mukaan. Siksi suosittelisin, että valiokunta tukisi näitä kompromisseja, jotta saisimme asetuksen nopeasti hyväksyttyä 29. maaliskuuta mennessä. Paljon kiitoksia esittelijä. Kiitos. Kiitos paljon. Michel Revaudalon, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä esittelijä. Hyvää vuotta myös teille kaikille. Kuten te sanoitte, Tämä on erittäin tärkeä asiakirja ja me olemme pitäneet rakentavan kokouksen. Sen takia minä tuen kaikkia kompromisseja, joista tullaan äänestämään tänä päivänä ja vetoan myös kaikkiin, jotta voisimme toimia siten, että meillä olisi mahdollisimman laaja kanta tähän. Tässä on nimenomaan kyse korjauksista, joka mielestäni on johtunut unohduksista, ehkä komission taholta, ja me tulemme ehdottamaan tiettyä erityisosaamista tekstiä. Me olen pystyneet, pystyneet tekemään sen jo maantieliikenteessä. En puhu tässä sen pidempään. Minä pyydän vain, että äänestettäisiin laaja tuki tälle, tälle tekstille. Kiitos. Kiitos. Edustaja Revudalon. Edustaja Lundgren, haluatteko käyttää puheenvuoron ECRn puolesta? Thank you and... Kiitos. Ja tervetuloa takaisin. Hyvää uutta vuotta. Tämä on ongelmaton tuen komission ehdotusta, kolme tarkistusta, ei ongelmaa, joten tässä ei ole mitään hämminkiä, kiitos. Monsieur Kiitos paljon. Edustaja Rike, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta kaikille. Minä en nyt turhaan pitkitä tätä keskustelua uskoakseni. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että komission aloitetta tuli täydentää sillä tavoin, että takaisimme Irlannille mahdollisimman toimivat liikenneyhteyksien toteutumiset ja ottaa lähimmät satamat mukaan niin, että näihin yhteysponnistuksiin pääsimme. Me hyvin helposti pääsimme kuuden kompromissin kanssa yhteisymmärrykseen ja uskoakseni kaiken meidän ryhmälle me tässä ei ole mitään ongelmaa. Kiitoksia. Madame Kluun. Kiitos. Edustaja Kluun, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon ja hyvää huomenta puheenjohtaja. Kiitos ja hyvää uutta vuotta kaikille. Haluaisin kiittää puheenjohtaja teitä työstänne tässä asiassa tämä on hyvin tärkeä. Ja tässä on puhuttu yhteyksistä Irlannista, Manner, Eurooppaan, ranskalaisista satamista ja todella on paljon kauppaa näiden kahden maan välillä. Erityisesti painotetaan sitä, että pääsemme myös Atlantin käytävään. Se on tärkeä kuljetusreitti meille. Pidän tervetulleena tätä mietintöä. Kommentoisin vielä Irlannin kannalta sitä pk-yritysten kannalta erityisesti, jos ajatellaan pk-yrityksiä, jotka käyttävät merikuljetuksia, niin maakuljetukset ovat edelleen lyhin reitti. Jos Brexit siis toteutuu, niin jonkinlainen yhteys tunnustain, että EU-jäsenenä Irlannilla on erityinen asia Ranska. Verkkalle olisi seuraava yhteys. että tietenkin tunnustettaisiin se, että kolmannen maan ylittäminen voi olla hankalaa. Se pitäisi myöskin ottaa huomioon, kun neuvotellaan tulevista kauppasuhteistamme yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Mutta kiitos kuitenkin tästä työstänne. Kiitos paljon ja nyt rouva edustaja Meissner, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon ihan lyhyesti. Hyvää uutta vuotta kaikille ja totta kai tämä mietintö on aivan täydellinen. Olisin kaiken kanssa samaa mieltä, koska olen optimisti. Niin minun uuden vuoden toiveeni on se, että tätä mietintöä ei tarvita. Sanoisin tämän kaikille briteille tällä salissa. Eh. Kiitos paljon edustaja Messner Nyt käännyn komission puoleen ja annan välittömästi puheenvuoron, puheenvuoron herra Colsonille. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksen puheenjohtaja Sallika. Minun aivan aluksi toivottaa hyvää uutta vuotta teille ja kaikille valiokunnan jäsenille. Hyvää puheenjohtaja. Aivan että voimme hyväksyä tehtyjä tarkistuksia. 51 ja 52 tarkistukset ja tarkistukset, jotka vastaavat äh, johdanto osaa, jotka tekevät mahdollisesti Kaleen, Dunkerkin, Kiansin ja Kaunin ottaa mukaan ehdotuksen piiriin. Muita osia valitettavasti emme voi tukea, niitä, jotka menevät hyvin paljon pitemmälle kuin komission alkuperäisen aloitteen ajattelutapa. Nämä olivat kiire toimia, eivätkä valmistelevia toimia. Ja näin tässä vaihdettiin täysin sitä ajattelutapaa, jota komissio halusi käyttää. Kiitoksia. Kiitos paljon komissiolle. Minä muistutan, että tässä valiokunnassa me olemme lainsäätäjiä, jotka olivat ennakoin, mutta täällä ei ole kovinkaan paljon ennakoitu Brexittiä. Tämä on hyvin poliittista. Me olemme pystyneet sen ilmentämään myös juridisella puolella, mutta ei minulle pidä uskotella tai antaa luulla, että ongelmat hoituvat juridiikan avulla, että sen pitäisi saada yliotepolitiikasta. Nyt tänä vuonna tarvitaan käytännön järkeä. Mitä voidaan pelastaa? Täällä halutaan pelastaa satama, toiminnat, satama, operaatiot, koska ne joutuvat ehkä kärsimään. Siinä on suuri vaaratekijä. Euroopan unionin komission kannanotto voi olla mitä se on, parlamentin kannanotto voi olla toisenlainen. Ja minä haluan sanoa tässä, että trilogin aikana me pyrimme löytämään kompromisseja, mutta ei pidä käyttää juridisia argumentteja silloin, kun on kyse erityisesti ennen kaikkea politiikasta. No niin, nyt minä sain sen sanottua. Minä muistutan teille, että äänestys tästä mietinnöstä alkaa Tapahtuu kello 10 tänä aamuna. No niin, me jatkamme sitten esityslistalta. Viides kohta. Myöskin Euroopan äh, parlamentin menetykset aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräaikat. Tran 8 kautta 13178. Security. ja esittelijä on jälleen kerran minä itse. Tämä on nyt minun päivä tänään. Direktiivi. Tämä direktiivi 96-53 EY määrittelee raskaiden ajoneuvojen suurimmat enimmäiskoot kansainvälisessä ja kansallisessa liikenteessä ja ähm, moottoriajoneuvojen osalta kansainvälisessä liikenteessä. Näiden ajoneuvojen nuppien koon muuttaminen voisi tuottaa hyötyä ajoneuvojen energiatehokkuuden erityisesti ajoneuvojen tie liikenneturvallisuuden kannalta. Kuitenkin direktiivi 96-53 luo rajoitteita, mitä tulee näiden raskaiden ajoneuvojen enimmäiskokoihin, ja siksi on ollut mahdotonta näitä parannuksia tehdä ilman, että oltaisiin voitu näiden ajoneuvojen tavaratilaa pienentää. Meillä on ollut kolmen vuoden siirtymäaika aerodynamiikaltaan paranneltujen ohjaamojen kannalta, mitä tulee niihin välttämättömiin muutoksiin, jotka koskevat teknisiä vaatimuksia tyyppihyväksynnän osalta, ja komissio on ehdottanut, että me muokkaisimme direktiiviä sellaisella tavalla, että tämä kolmen vuoden määräaika purettaisiin ja aikarajaa lyhennettäisiin, joka, niin että se olisi kuitenkin yhä säädettävissä. Tässä mietintö ehdotuksessa minä olen käsitellyt komission aloitetta. Olemme saaneet kolme tarkistusta koskien enimmäis, ajoneuvojen enimmäiskokoja niiden ratitilan osalta, erityisesti mitä tulee rahtiin. Minä tulen tulevina viikkoina keskustelemaan varjoesittelijöiden kanssa niin, että pääsemme kompromissiin ja liikennevaliokunta voisi äänestää tästä päätöksestä 22. päivä tammikuuta ja aloittaa neuvottelut suoraan neuvoston kanssa helmikuussa loppu tekstistä luonnollisesti sillä varauksella, että neuvosto on valmis tähän. Nyt aloittaisin keskustelun heti. Ensimmäinen varjoesittelijämme, edustaja Maridus, olkaa hyvä. Ah. Et vous? Okay. Excusez-moi. No niin, me olemme vielä tarjonneet kahvia. Minusta komission ehdotus, jonka mukaan lyhennetään tuota kautta, soveltamiskautta, on sinänsä ihan hyvä, mutta neljä kuukautta on liian lyhyt. Kahdeksan kuukautta näin laskeskelisin mahdollistaisi sen, ettei tule kilpailuongelmia yritysten kesken. Mielestäni kahdeksan kuukautta olisi paras aikataulu ja sellaisen tarkistuksen teen. Ja haluaisin kommentoida luvallanne. Komissio sanoi, että komissio ei voi hyväksyä tarkistusta. Pyytäisin muistuttamaan siitä, että komissio on aloitteen tekijä, tekee ehdotuksen ja sen jälkeen parlamentti ja neuvosto ovat <clears throat> lainsäätäjiä. Ei komissio voi sanoa, että komissio ei hyväksy. <clears throat> Komissio tekee ehdotuksen, eikö niin? Mutta ei puutu siihen, hyväksytäänkö tarkistukset vai ei. Kiitos Marinesko. Minä olin varma, että komissio, kun on kuullut tämän, niin on valmis hyväksymään tarkistukset. Edustaja Dallon, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä aion lukea Käsinskin viestin, koska hän ei päässyt tänne kokoukseen. SND-ryhmä on sitä mieltä, että erityissäännöt, jotka koskevat ohjaamaan kokoa, auttaa vähentämään rekkojen energian käyttöä ja lisää tieliikenneturvallisuutta. Toisaalta ei voida olettaa, että ennakoiminen aiheuttaa ongelmia yrityksille. Näiden sääntöjen kautta pyritään mahdollistamaan uusien ohjaamoiden käyttö. Ne eivät ole kuitenkaan pakollisia. SED-ryhmä ymmärtää siksi, kuten ensimmäisessä keskustelussa tästä aiheesta jo todettiin, että Euroopan komission ehdottama neljä kuukautta on ihan järkevä aika ja saa meidän tuen. Kiitos paljon. Edustaja Lundgren, haluatteko käyttää puheenvuoron? Kiitos. Kuten varmasti huomasitte, en oikein keskittynyt äsken tuon ensimmäisen asian yhteydessä, joten itse asiassa kommentoin tätä aihetta jo tuossa edellisessä keskustelussa. Mutta tällaisia virheitä nyt voi tapahtua. Mutta kuten aikaisemmin sanoin, tämä on kiistaton mietintö, tuin sitä alusta lähtien kolme tarkistusta. En näe tässä suurta ongelmaa, joten tämä sopii. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos. Edustaja Lundgren. Edustaja Meissner, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la rapporteur. But I can really join my colleague. Paljon kiitoksia esittelijää. Voin todellakin yhtyä Peter Lundgrenin, tämä ei ole lainkaan ristiriitaista. Voimme todellakin yhtyä kaikkeen, mitä te olette tehneet. Kiitoksia. Ja. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Kiitos hyvää uutta vuotta, menestyksekästä ja terveyden kannalta onnistunutta uutta vuotta myös. Mutta tästä aiheesta, tässä puhuttiin hiilidioksidipäästöistä. Painolla on tässä rooli ja Saksan kokemukset dieselistä. 30 vuotta sitten Saksassa todettiin, että nyt tuetaan jokaista diesel-litraa 18 sentillä, koska silloin sanottiin, että tätä kautta sitä käytetään vähemmän ja näin annettiin tukea. Mutta sitten autot kasvoivat ja painoivat enemmän ja sitten tällä oli kielteinen vaikutus tämän tuenkin takia, joten painolla on kyllä merkittävä rooli. Ja toinen kysymys, jonka halusin ottaa esiin, edustaja Marin Esko on tietenkin aivan oikeassa. Me olemme parlamentti. Eurooppalaista lainsäädäntöä saadaan vasta sitten, kun kolme toimielintä on yhtä mieltä. Totta kai komissio voi esittää lyhyempää määräaikaa, mutta parlamentilla on myös oikeus pidentää näitä ja sitten pitää löytää kompromissi, mutta se, että komissio sanoo, että komissio ei tätä hyväksyä, se ei käy päinsä. Tätä pitää käsitellä ihan samoin kuin me käsittelemme komission ehdotuksia. Me kyllä keskustelemme ihan mielellä, mutta meitä ei määräillä. Kiitos paljon ja kaikkea hyvää. Merci, monsieur Kramer. Kiitos, edustaja Kramer. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei siltä näytä. Käännyn jälleen kerran komission puoleen ja annan nyt puheenvuoron, R- puheenvuoron Rouva Wernerille. Hyvää uutta vuotta teille, olkaa hyvä. Good morning and happy... Hyvää huomenta ja onnellista uutta vuotta kaikille ja kiitos erityisesti teille puheenjohtaja esittelijänä tässä kysymyksessä ja kiitos myös varjoesittelijöille. Tarkistuksia on hyvin vähän. Siitä olemme iloisia, koska tämä osoittaa, että suuri konsensus vallitsee tässä kysymyksessä ja näiden tavoitteiden osalta. Kiitos oikein paljon, että saan mahdollisuuden selittää vähän edustaja Marineskun suuntaan, mitä me olemme sanoneet tästä siirtymäajasta tai määräajasta täytäntöpanon osalta. Meidän tavoitteemme on se, että saadaan tämä mahdollisimman pian – siksi, että siitä on hyötyä aerodynaamisesti näkyvyyden kannalta ja näkyvyys tietenkin parantaa tieliikenneturvallisuutta, samoin lisää ajomukavuutta kuljettajille. Meistä tuntuu, että tämä hyvä vaikutus pitäisi saada kaikille mahdollisimman pian. Tämän sanottua niin sanon, että olemme aivan joustavia keskustelemaan siitä, koska tämä pitää saada voimaan. Haluamme kuitenkin siirtää tämän lainsäädäntöön mahdollisimman pian, koska tällä on myönteistä vaikutusta. Ei tämä tarkoita sitä, että me pidämme tiukasti kiinni neljästä kuukaudesta. Olemme todella valmiita neuvottelemaan jostain pidemmästäkin määräajasta, kunhan se on järkevä. Suhtaudumme avoimesti keskusteluihin siis. Haluaisin samalla selvittää tai sanoa joitain asioita, jotka ovat ehkä – tärkeitä yhdistäydytysin tarkistusten valossa. Nykylainsäädännössä jo jäsenvaltiot voivat määrätä kansallisille toimijoille määräraja. 40 tonnin raja on kansainvälinen raja. Rajat ylittävä liikennettä koskeva raja. Ja kyllä, on sellaisia jäsenvaltioita, joilla on kansallisissa kuljetuksissa korkeammat painorajat. Kansalliset viranomaiset sitten valvovat, että näitä painorajoituksia noudatetaan. Valvontamahdollisuuksia myös vahvistetaan. Pari automaattista järjestelmää on jo nykydirektiivissä. Jäsenvaltiot voivat valita näistä. liittyy sensoreihin, eri tapoihin punnita ajoneuvot. Pian tästäkin tulee pakollista jo vuonna 2021, joten kyse on todella täytäntöönpanosta valvonnasta enemmän, jotta voidaan huolehtia siitä, että sääntöjä noudatetaan menettelyistä lopulta. On hienoa, että voin kertoa teille, että saamiemme tietojen mukaan Romanian puheenjohtajavaltiokin pitää tätä prioriteettiaiheena. Ja Koreperistä pyydetään mandaattia lähteä neuvotteluihin tammikuun lopussa helmikuun alussa. Ja se sopii siis oikein hyvin – teidän äänestysaikataulun Etranissa. neuvottelut voisivat alkaa hyvin pian. Ensi kuussa toivon mukaan, tämä mahdollisimman pian joka tapauksessa. Tämä on todella asia, jossa toivomme, että päästään nopeasti eteenpäin ennen parlamentin vaaleja. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon, Rova Werner. Todellakin äänestys tästä mietinnöstä 22. päivä tammikuuta. Ja samanaikaisesti toivoisimme, että neuvosto voisi myös ö, ottaa kantaa, jotta me voisimme välittömästi sitten käynnistää trilogin toinen päivä helmikuuta. Désormais, nous passons au point 6. Non, non. Me siirrymme nyt kohtaan kuusi esityslistalla. Esittelijä Rouva Kluun. Siinä on kyse eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetystä palveluympäristöstä. Yhteinen luukku e- eurooppalaiselle merenkulkuympäristölle. Ja tässä on se direktiiviltä 2010-65. Rouva Kluun, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Yhteistyö on sujunut oikein hyvin kaikkien ryhmien kesken. Kompromisseissa on otettu huomioon erilaisia kantoja. Olemme keskustelleet ja nyt tiedämme, mitä pyrimme saamaan aikaan. Toivottavasti valiokunnan tuella päästä seuraavaan vaiheeseen. 156 tarkistusta, 10 kompromissitarkistusta. tarkistusta hyvä tasapaino mielestäni tässä vaiheessa siinä, että pyritään selvittämään komission ehdotusta, mitä tulee tullin erityispyyntöihin saada lisätietoa. Ja pyritään vähän poistamaan näiden yritysten hallinnollista taakkaa merikuljetusten osalta. Kyllä tässä on paljon hallinnollista taakkaa. Se on varmasti tavallaan välttämätöntä, mutta paljon voitaisiin virtaviivaistaa tätä esimerkiksi sitä kautta, että jokaisella maalla olisi vain yksi keskitetty palvelupiste. Joillain on, mutta kaikilla ei ole. Olisi hyvä, että saataisiin myös sovittua se, mikä tieto on välttämätöntä kuljettajilta. Tässä on ollut kyllä sitoumusta. Haluamme helpottaa itse asiassa kauppaa. Siitähän on kyse, että kaikki pääsevät helpommin Euroopan satamiin, joten kaikkien etujen mukaista on huolehtia mahdollisimman hyvästä harmonisoinnista ja virtaviivaistamisesta. Tässä tämä. Meillä on kompromissitarkistukset, jotka toivottavasti näin uskon saavat poliittisten ryhmien tuen. Mielelläni käyn lisäkeskusteluita, jotta saamme tämän työn päätökseen, jos vain mahdollista. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Paljon. Kiitoksia edustaja Klun. Seroksen puheenvuoron SND-ryhmälle. Mutta edustaja Fleckenstein ei olekaan paikalla. Edustaja Foster ei ole paikalla. Edustaja Meissner. Olkaa hyvä. okay, thank you very- Paljon kiitoksia. Kiitoksia Derren Kluunille. Todellakin äh, tämä yhteistyö on ollut hienoa ja tulevaisuudessakin tulee olemaan trilogissa ja olet aivan oikeassa. Tämä eurooppalainen äh, merenkulkualan palveluympäristö, kun se toteutuu, se tulee auttamaan merenkulussa ja tämä on aivan ensiarvoisen tärkeää. Meidän pitäisi parantaa tätä toimintaa ja siksi voin vain olla samaa mieltä näiden tulevien neuvotteluiden kanssa. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos paljon, edustaja Meisner. Nyt minä haluaisin myös käyttää puheenvuoron. Hyvät kollegat, minä haluaisin todellakin kiittää rouva Kluun ja hänen loistavasti tehdystä työstään. Kun ajattelemme kaikkea sitä vaihtoehtoa on käyty varjoesittelyiden kanssa, me olemme kaikki yhtä mieltä tämän tekstin tavoitteesta. Nyt on koittanut hetki, että pitää helpottaa todellista harmonisointia. Kun puhutaan harmonisoinnista, ajattelen tietysti hallinnollisia menettelyjä, tapoja, kun joku laiva lähtee tai tulee johonkin eurooppalaiseen satamaan. Meidän pitäisi myös vähentää epälojaalia kilpailua maantie- ja meriliikenteen välillä. Olette siinä ihan oikeassa, edustaja Kluun. Euroopassa kuorma-auto, joka ylittää rajan ongelmitta – se on ihan selvä, mutta laiva, joka tulee satamaan, sen täytyy törmätä erittäin raskaaseen hallinnolliseen kuormitukseen. Se vaihtelee jäsenmaasta toiseen. Ensiksi no, jonkin samankin jäsenvaltion sisällä on paljon hallinnollista kuormaa. Sen takia tämä liikennemuoto ei ole niin kilpailukykyinen kuin muut sillä on myös kielteinen vaikutus työolosuhteisiin merenkulku, merenalan työntekijöillä, joiden pitää jatkuvasti törmätä näihin muodollisuuksiin. Varjoesittelyiden kokouksessa me totesimme, että menemme hyvään suuntaan. Ja myöskin mielestäni me olemme löytäneet uuden tavan esittää aihe, antaa uusia painopistealueita ja tehdä hyviä konkreettisia ehdotuksia. Kiitos paljon edustaja Klunt teidän työstänne. Nyt edustaja Andersson, olkaa hyvä. Kiitos. Valitettavasti Knut Fleckenstein varjoesittelijä ryhmästäni ei pääse tänne tänään. Hän on tärkeässä kokouksessa Berliinissä, mutta hän on pyytänyt sanomaan muutaman sanan hänen nimissään. Ensinnäkin hän haluaisi kiittää edustaja Klunia ja muita varjoesittelijöitä oikein hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja rakentavista varjoesittelijöiden kokouksista ilman suurempia kiistoja poliittisten ryhmien kesken. Tänä päivän äänestyksessä on kymmenen hyvää kompromissia, jota SD voi täysin tukea. Useat meistä esittivät tarkistuksia. esittelijänä. Edustaja Andersson, ei ole mahdollista puhua samaan aikaan, kun joku toinen kollega täällä esittelee omaa kantansa. Joko te kunnioitatte puhujaa tai sitten te olette hiljaa tai sitten eh, te menette ulos puhumaan. Olen pahoillani edustaja Andersson, että jouduin vähän brutaalisti nyt keskeyttämään, mutta se on täysin mahdotonta kuulla teitä, kun joku puhuu vieressä hyvinkin voimakkaasti. Saatte aloittaa uudestaan, olkaa hyvä. Kiitos. Edustaja Fleckenstein keskittyi neljään keskeiseen seikkaan tässä mietinnössä. Eri raportointivälineiden harmonisoiminen jäsenvaltioiden kesken ja saattamaan viranomaisten kesken toiseksi jo olemassa oleva järjestelmä. Sitä pitää ylläpitää, koska satamat jäsenvaltiot ovat jo käyttäneet varoja niiden kehittämiseen. Ja sitten tulli, työ on otettava huomioon ja se, että integroidaan tulliselvitykset tähän yhtenäiseen järjestelmään ei ole järkevä yhdennetyn palvelujärjestelmään ennen kuin muuten on edetty. Ja sitten koulutus kaikille henkilöstölle, jotka käyttävät tätä yhdennettyä palveluympäristöä. Hyvä, niin tämä mietintö on tasapainoinen teksti, jota asioiden voi täysin tukea. Edustaja Fleckenstein odottaa innolla kolmikantaneuvotteluita. Tämä mietintö on hyvä pohja, että voidaan lähteä kolmikantaneuvotteluihin yhtenäisenä. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos paljon, edustaja Andersson. Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron tästä aiheesta? Ei. No käännyn sitten komission puoleen. Ja saa Rova Kusenska, hyvää huomenta ja hyvää uutta vuotta teillekin. good morning. Hyvää huomenta puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikki naiset ja herrat ja hyvää uutta vuotta kaikille. Minä puhun nyt hyvin lyhyesti. Anteeksi, anteeksi. anteeksi edustaja Marinesku ja muut siinä vieressä, jos te haluatte keskustella, ei se ole ongelma, mutta mieluummin tuolla salin ulkopuolella, muuten emme kuule komission edustajan ääntä. Um, um. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Kluunia erittäin hienosta työstä koko tämän äh, prosessin läpi ja varjoesittelijöitä myöskin luonnollisesti ja koko valiokuntaa siitä, että ymmärrätte, minkälaisia aikapaineita meillä on. Tiedän, että olette käsitelleet tämän äh, aloitteen äh, aivan ennätysajassa, jotta olisi mahdollista tämä hyvin tärkeä aloite saada vielä tämän parlamentin kauden aikana trilogiin. On myöskin hyvin tervetullut kuulla kaikki, mikä tässä on nyt todettu tänään. Tämä on esimerkki siitä, että komission aloite on ymmärretty erittäin hyvin. Tarkoituksenahan on helpottaa meren kulun kautta tulevan rahdin kulkua Euroopan unioniin. Tämä aloite on ollut agendamme aivan kärjessä, kun sen teemme, ja on todellakin hienoa, minkälainen mietintö on saatu aikaan ja minkälaisia tarkistuksia. Kymmenen kompromissitarkistusta on nyt saatu tehtyä. On myöskin hienoa, että parlamentti tukee ajatusta siitä, että meillä olisi yksi yhtenäinen datajärjestelmä ja myöskin se, että vältämme rajoituksia. Tämä sopii harmonisointiin ja tehostamiseen näiden mahdollisuuksien osalta. Euroopan parlamentti myöskin ehdotti äh, uudistusta ilmoitusten suhteen. Tämä vähentäisi aivan varmasti myöhästymisiä ja tätä kautta vähentäisi myöskin äh, hallinnollista taakkaa ja teho, loisi vierailut tehokkaammiksi. On myöskin kaksi seikkaa, jotka tulevat äh, helpottamaan trilogiprosessia sillä tavoin, että dialogi parlamentin kanssa toteutuu. Ehkäpä tässä on hiukan sanamuotoja, joita voitaisiin muuttaa. Voisi mennä näihin nopeasti. Ensinnäkin neutraalisuus. Tämä on hyvin tärkeä konsepti. Se korostaa sitä, että kaikessa mitä me kehitämme innovaation alalla, innovoivan teknologian alalla, siihen tulee kiinnittää huomiota, mutta tässä meidän täytyy löytää kuitenkin tasapaino sen teknologian välillä, jota käytetään harmonisoinnissa, digitaalisissa ilmoituksissa ja sen harmonisoinnin välillä, joka tulee estämään sen, ettei luoda monenlaisia erilaisia teknologisia tai muita järjestelmiä, mikä estäisi harmonisointia. Ja toinen seikka tähän edustaja Anderson viittasi, se, että meillä on olemassa olevia yhteyksiä. Kun otamme huomioon sen, että näitä ilmoitusyhteyksiä ovat satamat tai kansalliset viranomaiset luoneet, meidän täytyy tarkastella mahdollisuutta käyttää yhtä yhtenäistä ilmoituskanavaa harmonisoinnun raportoimin alalla. Tähän pyrimme merenkulussa. Pyrimme siihen, että tästä tulee de facto ratkaisu merirahdissa. Toivottavasti trilogissa löydetään tapa rajata tämä sillä tavoin, ettei se johda erilaisten järjestelmien olemassaolojen käyttöön ympäri Euroopan unionin. Paljon kiitoksia edustaja Kluunille, paljon kiitoksia varjoisitteille. Me odotamme trilogineuvotteluja tämän aiheen tiimoilta. Kiitoksia. Kiitos paljon komissio tästä vastauksesta. Edustaja Vieux, olkaa hyvä. Uh, niin ihan lyhyesti kiitokset kaikille, jotka osallistuivat hyvin myönteisessä hengessä tänä aamuna joten en aja tätä asiaa sen pidemmälle. Komission puheenvuoron vain toteaisin, että ehkä jotain sanamuotoja voidaan viilata, mutta tänään esitetty kantamme kyllä heijastelee parlamentin jäsenten kunnianhimon tasoa. Tämä on tärkeä aihe, tunnustaen kyllä, että tarvitaan tietty harmonisoinnin tasoon päästävät tiettylle tasolle – mutta samalla pitäisi ottaa huomioon teknologian kehittyminen. Tässä on varmasti tasapaino, joka voidaan ottaa esiin kolmikantaneuvotteluissa. Toivottavasti pääsemme siinä eteenpäin. Haluaisin vain vakuuttaa komission ja valiokunnan jäsenet siitä, että varjoesittelijät pyrkivät edistämään tätä asiaa mahdollisimman nopeasti, jotta voimme käsitellä sen nopeasti päästä kolmikanta tilanteeseen ja saada sitoumukset kaikkialta ja saada myönteinen tulos toivon mukaan ennen kautemme loppua. Kiitos jälleen puheenjohtaja ja kiitos vielä kaikille väriesittelijöille ja komissiolle tuesta, että päästiin näin pitkälle. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Kluun. Minä muistutan, että teidän <clears throat> mietinnöstänne äänestetään myöskin tänä päivänä. Hyvät kollegat, me olemme edenneet aika hyvää vauhtia, olemme vähän etuajassa, kun ollaan etuajossa, niin silloin pidetään taukoja, joten 10 minuutin tauko nyt. Kiitos paljon teille.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 Jackie Foster. Mes chers collègues. Hyvät kollegat, edustaja Marinesko, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä löysin täältä Ope Viiren omalta pöydältäni joku varmasti huolestuu, jos on lähtenyt tietokoneensa kanssa ja hirjan tähän. Se on tässä minun paikallani tällä hetkellä. Kiitos. Merci, Madame Foster. Kiitos, edustaja Foster. Hiiri on täällä vähän kadoksissa omistajaltaan. Jos joku on hävittänyt sen, niin tietää, mistä hakee edustaja Fosterin luota. No niin, nyt me siirrymme äänestykseen. Ennen kuin aloitamme äänestyssession, haluan toivottaa tervetulleeksi täällä ammattiliiton edustajia. Heitä on tullut tänne runsain määrin. Ja nyt aloittaakseni minä, minä pyydän teitä nyt toteamaan, teen tämmöisen testin, että voimmeko äänestää, olemmeko... Le vote est ouvert. Olemmeko päätösvaltaisia? Testi. EPPstä on yksi liikaa. E Il y un de trop. Yksi liikaa EPPstä. No, deux de trop. No nyt on jo kaksi liikaa. Il <laughs> y deux de trop. Deux de trop. Je vérifie à nouveau. No niin, yhä kaksi liikaa EPPltä. No, tarkistetaan vielä kerran. Hyvä, hyvä, EPP järjestäytyi. Nyt luvut täsmäävät. No, nyt. Nyt tämä ei mennytkään ihan niin hyvin, koska nyt on jaa taas yksi liikaa. Ei tässä nyt voi ruveta pelleilemään. Yksi liikaa.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 Haluaisin kertoa teille, hyvät kollegat, että meillä on ähm, yrittäjien protesti liikennealalla, kuten myöskin äh, kuljettajien, Romania, Bulgaria, Latva, Liettua, Viro, ovat maita, joissa tällainen protesti on käynnissä. Haluaisin teille kertoa, että näin tapahtuu tälläkin hetkellä, kun me täällä istumme ja keskustelemme. Jos yksi näistä ehdotuksista hyväksytään tänään, me todennäköisesti lyömme kiilan itäisen ja läntisen liikenne kuljetusjärjestelmän välille. Me tulemme jakamaan idän ja lännen. Ja Euroopan unionin tarkoituksena kuitenkin alun perin on ollut luoda yhtenäismarkkinat eikä jakaumia. Se ne... Ei nyt tarvitse, ei todellakaan tarvitse. Minäpä kerron yhden asian tässä ihan selvin sanoin. Tämä mobiliteettipaketti, liikkuvuuspaketti ne panoksine Me työstämme sitä jo yli yhden vuoden. Tänään äänestämme. Ette te nyt voi minulle sanoa, että nyt pitää lykätä äänestystä. Voin ymmärtää jännitteet, joita on olemassa palkansaajille. Mutta me olemme täällä lainsäätäjä parantaaksemme heidän työolosuhteitaan. Nyt on koittanut aika äänestykseen ja jokaisen pitää kantaa oma vastuunsa. Ettekä te nyt lähde tässä minua kiristämään kysymällä, että en ole valmiita, tarvitaan liikaa aikaa, höpö, höpö, höpö. Eli me aloitamme äänestyksen. No niin. Edustaja Marinesku. Saatte minuutin puheenvuoron. We sent... Kiitos oikein paljon. Lähetimme eilen illalla pyynnön lykätä äänestyksiä kuin käännöksiä, joille kaikkien kompromissien ja vaihtoehtoisten kompromissien osalta kaikkiin kieliin. Kuten tiedätte, meillä on sääntö, että voidaan ihan selkeästi näiden perusteiden pohjalta sanoa, että emme voi äänestää – Onnittelen sihteeristöä, joka on tehnyt työtä paljon yön aikana, mutta työtä ei saatu päätökseen, joten meillä ei ole kaikkia kieliversioita. edustettuna tässä linkissä, joka meille on lähetetty. Joten ette voi kieltää tätä pyyntöä. Tämä on parlamentin sääntöjen mukaista. Joka tapauksessa käytitte puheenvuoron, halusitte muuttaa muuttaa järjestystä. Ensimmäisenä äänestyslistassa äänestetään esittelijän kompromisseista. Tämä on sääntöjen vastaista. Nyt toivon, että kunnioitatte ainakin tätä sääntöä, että äänestystä lykätään. edustaja Marinesku tämän valiokunnan puheenjohtajana minä en hyväksy sitä, että minä en noudattaisi sääntöjä. Puhuttiin käännöksistä. Kompromissit, kokonaisuus on käännetty bulgariaksi, unkariksi, puolaksi ja niin edespäin. Ensimmäinen asia. Toinen asia, jota en hyväksy, sanon ihan suoraan. Te olitte esittelijänä EASalle, eurooppalaiselle ilmailuvirastolle. Kuinka monta tarkistusta käännettiin puolaksi, unkariksi, eikä kovinkaan paljon, eipä laisinkaan. Me teemme kaiken englanniksi. Nyt te, jos te käytätte argumenttia minua vastaan, että puuttuu käännöksiä jollekin kielille eikä voida tehdä työtä, ei tämä nyt oikein vetele. Kyllä, kaikella on rajansa. Minä nyt sanon, teidän pitää kantaa jokaisen oma vastuunne ja ryhtyä äänestämään. Minä en avaa tästä enää keskustelua. Edustaja Grappini, halusitteko te puhua 30 sekuntia? 30 de secunde. Am asistat de... 30 sekuntia. Monta kertaa minä olen nähnyt, että työjärjestyksen mukaan hylätään tarkistuksia, joita ei ole käännetty yhdellä kielellä portugaliksi, ja nämä tarkistukset on hylätty. Ja toisekseen te ette voi antaa kompromissitarkistuksille kello kahdeksan illalla takarajaa, kun käännöksiä ei ole käytössä ja sitten keskellä yötä nämä käännökset tehdä. Toisinpäin olisi tullut toimia. Meidän olisi pitänyt voida kestellä näitä kompromissitarkistuksia käännösten pohjalta ja sen jälkeen ne oltaisiin voitu esittää meille. Tässä asiat tapahtuvat väärässä järjestyksessä, on häpeällistä. Euh, no niin, no niin, minä en nyt tätä keskustelua halua jatkaa käännöksistä, siihen menee jäisyys enkä ole täällä sitä varten. Saanko päättää lauseeni? Emme ole täällä keskustelemassa käännöksistä. Kun te olette täysistunnossa, voi käydä, että päi, samana päivänä saatte tuntia ennen tarkistuskäännökset. En, te tässä voi lähteä toimimaan näin. Minä tiedän menettelytavat ihan tarkalleen. No niin, nyt me käynnistämme äänestyksen. Mitä täällä nyt vieläkin on? Edustaja Marinesku. You... Anteeksi nyt vain puheenjohtaja. Mutta teidän on kunnioitettava sääntöjä. EASA-esimerkki ei ole pätevä esimerkki. Ei sitä voi pitää jotenkin sääntönä. Tässä kukaan ei kysynyt, saataisiinko käännökset. Nyt käännöksiä pyydetään, teidän on kunnioitettava sääntöjä. Oite respekte, Sääntöjä on noudatettu. Jos te ette halua osallistua äänestykseen, se on teidän vastuunne. No niin, minä sanon nyt ihan välittömästi, enkä enää anna puheenvuoroja. En anna enää puheenvuoroja. Käymme äänestämään. Toinen asia. En hyväksy argumenttia, koska yli vuoden ajan jo me olemme työstäneet tätä asiakirjaa. Ja tästä lähtien aina sanotaan että edellisenä päivänä sanotaan, että ei ole käännöksiä. No, tässä nyt on ongelma, nyt tämä kyllä riittää. Ja käydymme käsiksi ensimmäiseen mietintöön. sen mietintö. La partie du travail, détaché. Lähetetyt työntekijät ja me aloitamme. Nous passons tout d'abord au compromis rapporteur. Ensimmäisenä esittelijän kompromissi. Qui est pour? Kuka puoltaa? Qui est contre? Kuka vastustaa? Tyhjää. Ei ole ihan selkeää. Ää, sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Le PEPE, e, vous en avez un. Taas yksi liikaa EPPllä. Maintenant c'est correct. C'est bon, c'est correct. Hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Emme me ole täällä missään esityksessä. Jatkamme. Olkaa nyt vähän vastuullisempia. Jatkamme. Vaihtoehtokompromissi E puolesta Monsieur Kuru... Edustaja Kurubachev, 30 sekuntia. Minä ehdotus, koska tämä on tärkeää. Että pyytäisin, että kaikki äänestetään koneäänestyksenä, ei kättä nostamalla, vaan koneäänestyksenä, jotta tiedetään varmasti. Jokaisen kolmen mietinnön osalta pyytäisin koneäänestystä. Se olisi eduksi teille puheenjohtajana ja se osoittaisi, että äänestetään reilusti. Kiitos. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'ensemble... Minä en näe ongelmaa siitä, että äänestämme sähköisesti kompromisseista, ellei kukaan vastusta tätä, kukaan ei vastusta, joten voimme jatkaa kompromissi, vaihtoehtoinen kompromissi. E, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi A on hylätty. Kompro... Vaihtoehtoinen kompromissi C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Vaihtoehtoinen kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Il est convenu. Monsieur Telinska. Yes, Madam Chair, I don't do... Niin puheenjohtajan haluaa lähteä keskusteluun, mutta nyt näemme, että yksi kolmesta paketin osasta ei tullut hyväksyttyä ja Ymmärrätte varmasti, että haluaisimme pitää 10 minuutin tauon ja konsultoida, koska tällä on vaikutuksia kahteen muuhun ehdotukseen, kuten kaikki tietävät, joten varmasti kannattaisi ryhmien sisällä keskustella. Mutta pyytäisin myös, voisitteko vielä hyväksyä lyhyen koordinaattoreiden tapaamisen. Edustaja Telitska. Edustaja Telitska. La responsabilité, la... Seuraava. Vastuu on seuraava. Kun yksi mobiliteettipaketin mietinnöistä ei mene läpi, niin kuin tässä nyt kävi. Meidän pitää jatkaa äänestystä, jotta voimme sen jälkeen ennakoida, mitä me teemme koordinaattoreiden kokouksessa kaikista mietinnöistä. Emme me voi tässä nyt ihan vain lähteä pilkkomaan näitä mietintöjä. Minä toistan, niin kuin olen jo aiemmin sanonut, mobiliteettipaketti on sen kaltainen, jossa neuvotellaan kolmesta osiosta. Jos yksi niistä raukeaa, niin kaksi muuta eivät sitten enää ole minkään ar- ehkä enää minkään arvoisia, mutta se nä- tullaan näkemään tässä jatkossa äänestyksessä. Mutta koska me, koska me käymme keskustelua. Annan nopeasti puheenvuorot 30 sekuntia koordinaattoreille. Edustaja Van de Kamp. Uh, Mrs. Chairlady, I follow your... Puheenjohtaja, noudattaisin teidän ehdotustanne. Meidän pitää saada tämä äänestyspäätökseen. Kaikki ihmiset näissä maissa, ammattiliitot, työnantajat. Kaikkien on tiedettävä, mitä tässä nyt tapahtuu. Jos nyt lykkäämme, tilanne niin on kovin epäselvä. Meidän on kannettava vastuumme. Kiitos. Monsieur äh, Monsieur Edustaja Ertug, ehkä teillä on samankaltainen näkemys. Selvä. Edustaja Kyllönen, sama. Edustaja Kramer. Halusin vain sanoa, että tiedämme, että tämä on monimutkainen menettely kaiken kaikkiaan. Me olemme kaikki keskustelleet, meillä on kantamme, nyt pitää äänestää. Alors nous continuons. No niin, sitten me jatkamme. Et nous passons au rapport de... Seuraavaksi Van de Kampin mietintö, jossa puhutaan työolosuhteista, ajoajasta, tauoista, minimitauoista ja lepoajoista. Oletteko valmiita? Allez! Le compromis du rapporteur. Esittelijän kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Jatkamme eteenpäin vaihtoehtoinen kompromissi B puolesta. Anteeksi, Puheenjohtaja korjaa äänestämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Olemme äänestämässä kompromissi -stä. D niin kuin Dudu, sanoi puheenjohtaja. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä oli hylätty. C'est-à-dire que le rapport de monsieur Wim... Toisin sanoen Van de Kampin mietintö, kuten edustaja Kyllässenkin mietintö, raukeaa. No niin, sitten siirrymme Ismail Ertugin mietintöön. Madame Tarpadel, s'il vous plaît. Olkaa hyvä. No niin, me jatkamme. Esittelijän kompromissi. Äänestämme. Äänestys päättyy. Edustaja Ertuukin kompromissi on hyväksytty. No niin, tässä on vastuullisuutta. Koordinaattorit sitten voivat tämän noterata, kun meillä on äänestysten jälkeen kokous. Me voimme lähteä laatimaan strategiaa mobiliteettipaketin seuraamuksia ajatellen, mutta edustaja Ertugin kompromissi on hyväksytty. Jatkamme nyt äänestämistä. Nyt siirrymme Rauha de Monten mietintöön. No niin. Je vais vous demander encore un peu de... Hieman hiljaisuutta. Ei äänestys ole vielä laisinkaan päättynyt. Jos te haluatte keskustella puhelu, keskustelutkin mielellään salin ulkopuolella. No niin, edustaja De Monte. Tarkistus numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja me jatkamme. Nous, nous votons le rapport final. Eli äänestämme nyt loppuun lopputekstistä tällaisena. Äänestys alkaa. Sähköinen äänestys. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Edustaja De Monte, mietintö on hyväksytty. Sitten siirrymme äänestämään neuvottelumandaatista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Largement adopté, madame. Laajalti hyväksytty. Nyt me siirrymme neuvottelemaan. Valmistelkaa sitten Rouva de Monte tätä. Et nous continuons par le rapport de madame Deli. <laughs> Sitten jatkamme edustaja Dellin, eli minun mietinnöllä. Tarkistus kuusi, Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme Tarkistuksen numero yhdeksän sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää. Ei ollut ihan selkeää, että oletteko te väsyneitä, eli siis sähköinen äänestys 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Monet olivat väsyneitä nyt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 Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme suoraan tarkistukseen numero kaksi. Ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1, B1, puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 2, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 5, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan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 je ferme. Äänestys päättyy. 45 puolesta. Ei vastustavia ja Kaksi tyhjää. Esittelijä Dellin mietintö on hyväksytty. Sitten siirrämme seuraavaan osioon. Neuvoston kanssa käytävään ja niin komission kanssa käytävään neuvottelumandaattiin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei ole mitään vastustavia ääniä. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Delillä. Allez, nous continuons avec. No, niin, aha. Jatkamme edustaja Kluunin mietintöön. Aloitamme tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jälleen näkemisiin pian valiokunnassa, hyvä ministeri. Jatkamme eteenpäin. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2. Haluatteko tarkistaa vielä 67? Tarkistamme. 67 äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Olette aivan oikeassa, edustaja Vin Vandikamp. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme suoraan eteenpäin kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä tarkistusta 43 ja 29 puolesta vastaan. Tämä ei ollut selvää. Äänestämme koneellisesti näistä kahdesta identtisestä tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Aivan selvästi hyväksytty. Jatkamme eteenpäin. Kolme identtistä tarkistusta. 144, 145, 146 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi identtistä tarkistusta 147 ja 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vinvainte Kampo ja teette äänestänyt oman tarkistuksen puolesta 153 puolesta. No nyt vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvää. 153. Tarkistamme koneellisesti. Uskoakseni tämä oli hyväksytty. Te mieltä, että tämä oli hyvin selvää. Katsotaan, onko asia niin selvä. Äänestys päättyy. No, olihan tämä erittäin selvää todellakin. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää En edes sanonut, oliko tämä hyväksytty, että sanoitte jo, että pitäisi tarkistaa. Haluatteko tarkistaa? No, tarkistetaan 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä oli hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 44 puolesta vastaan tyhjää Tämä ei ollut selvää. Äänestämme 44. Äänestys alkaa. Tämä oli hylätty. Kompromissi 10. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 51 raukeaa. 50 raukeaa myöskin. Ja menemme tarkistukseen. Edustaja Delin tarkistus raukesi myöskin. Nyt meillä on kaksi identtistä tarkistusta. 53 ja 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Äänestämme nyt mietinnöstä kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli selvästi hyväksytty. Onnittelut esittelijä Kloonille. Äänestämme heti neuvottelumandaatista neuvoston kanssa käytävien neuvotteluiden avaamiseksi ja komission äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Valmistautukaa, edustaja Klun. Neuvottelut alkavat. Onnittelut esittelijälle. Äli! No niin, sitten siirrymme Dominic Rikeen ainoaan ainutlaatuiseen mietiöön.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 Sitten me edemme johdantoosan kohtiin. Tarkistus 36. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 raukeaa. Regi 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin voimme äänestää sitten tästä kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 6 vastaan ja 4 tyhjää. Edustaja Rike, onneksi olkoon. Mietintönne on hyväksytty. Allez, nous continuons avec le rapport. Sitten jatkamme edustaja Miltenburgin mietinnöllä. Allez, nous commençons! Aloitamme välittömästi. Tässä on kyse ehdotuksista, jotka liittyvät määräyksiin sovellittavissa moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksiin niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien kannalta. Aloitamme kompromista viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Blokissa kaksi tarkistusta. 42 ja 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Samoin kaksi 43 ja 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 48, 49 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistamme näistä kahdesta viimeisestä tarkistuksesta 48-49 sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 50 siis se raukeaa, sanoo puheenjohtaja. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Meillä on sitten tarkist, suullinen tarkistus. Onko siihen vastaväitteitä tälle suulliselle tarkistukselle? Ei näytä siltä, joten voimme äänestää siitä blokkina puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni pitää tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa. No hetki, hetki vielä. Me olemme äänestämässä tarki, suullisesta tarkistuksesta. Yhdessä 58 ja 88 blokissa yhdessä. Voinko sulkea äänestyksen? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten jatkamme. 61. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta. Edustaja Foster. Lyhyesti vain. Olisin kiitollinen mieluummin, että sanotaan tarkastus, kun tässä ei äänestetä aina ryhmien kanssa. Voisivatko kollegat ja indikaattorit antaa ainakin viestiä ryhmälle? Ei tarvitse aina sitten sanoa check, tarkistetaan ja näin edettäisikin ehkä nopeammin. Kun teillä ei ole käsi siellä noussut, en oikein tiedä. No, Madame Foster. Edustaja Foster, ihan hyvä Edustaja Foster, ihan hyvä, että osoititte, että edustaja Van de Kamp ei tee asianmukaisesti työtään, mutta voi myös käydä ilmi, voi myös käydä ilmi, että nämä koordinaattoreiden määräykset eivät ole sellaisia, että ne ovat samanlaisia myös heidän omille puoluetovereilleen, eli tässä pitää olla valppaana. Jatketaan, jatketaan. Tarkistus 66 puolesta. Aha, haluatteko tarkistaa 65? Selvä. Tarkistus 65. Sähköinen äänestys alkaa. 65. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Ettekö te nyt tässä oikein luota minuun? No, jatkamme. 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta, aha, anteeksi, anteeksi, se raukeaa. 68 puolesta, vastaan, tyhjää, uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa 68. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten taas yhdessä 69 177 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ollut ihan selvää. 70 sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9. Haluatteko tarkistaa numeron 89? Sähköisesti äänestys alkaa 89. Moi, je crois que c'est clair. Mielestäni se oli kyllä selkeä, mutta tarkistetaan. Tarkistutan. Äänestys päättyy. Miksi minä tarkistan? Koska meillä on oikeus pyytää tarkistuksia, arvoisa edustaja Van de Kamp. Ei se ole demokratian vastaista, se on täysi oikeus. No niin, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Anteeksi. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Tarkistus numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissiin yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suoraan tarkistus 134 blokkina 134, 135, 169 aina 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tämäkin tarkistetaan sähköisesti. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Ihan selkeästi hylätty. Kaksi identtistä tarkistusta, 151 ja 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja taas blokissa 153, 154 ja 173 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 156 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä. Jälleen kerran 158-159 puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut ihan selkeää. Sähköinen äänestys, tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi identtistä 160 161 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tämäkään ollut ihan selvää. Sähköinen äänestys näistä kahdesta tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää ei ole selkeä. Sähköinen äänestys 176 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää ei ole selkeä. Tarkistus 13. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Jatkamme kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Numero yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 17 raukeaa 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 tarkistamme kahden, numeron 23 sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Olitte oikeassa. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää ei ollut selkeä. Tarkistus 27. Uskoakseni hylätty, mutta sähköinen äänestys tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ihan selkeästi hylätty. Vähän reippaammin käsiä ylös vaan. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Le vote est... Äänestys päättyy. 44 puolesta, kaksi vastaan, nolla tyhjä. Onneksi olkaan edustaja Miltenburgille. Tämä on hyväksytty. Sitten jatkamme. Marcus Piper. Non, il y a en avance, mais dans tout cas, votre liste est ici. Le rapport de Madame Ayuto. Edustaja Ayuton mietintö. Hyvää huomenta, edustaja Ayuto. Hyvää uutta vuotta. Me aloitamme äänestyksen. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi. Äh, tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli varmaankin hylätty, mutta tarkistamme asian. Äänestämme koneellisesti 28. Tarkistus 28. Avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Ja tämä on hylätty, mutta ei monilla äänellä. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 ja 32. 31 ja 32. puolesta. Edustaja Myselie, ottakaapa joka vettä. puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut aivan selvää. Tarkistamme koneellisesti 31 ja 32. SDllä on yksi kortti liikaa. Nyt tilanne korjaantui. Äänestys päättyy ja tämä oli hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme suoraan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 Haluatteko tarkistaa kompromissi 21? Tarkistamme. Äänestys alkaa. Vin Vantikamp, onko teillä sama teksti edessä, kuin meillä? Äänestys päättyy. Äänestämme siis kompromissista 21. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Viisikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53. Pahoittelen. Tämä tarkistus raukesikin. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä oli hylätty. Tarkistamme kuitenkin. Edustaja Johan, eihän se haittaa. Kone tekee töitä. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistamme. Tarkistus 66. 66. Äänestys päättyy. Ja tämä oli hylätty. Uskokaa nyt minua. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa 69. Emmehän me nyt voi vastustaa polkupyöriä ainakaan, edustaja Kramer. Eihän se käy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä oli hyväksytty. Onneksi tarkistimme asian on se hyvä asia, että tämä valiokunta yhä enemmän kiinnittää huomiota polkupyöriin. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme nyt koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hienoa, edustaja Ajuto. Tämä oli laajalti hyväksytty. Äänestämme nyt heti neuvottelumandaatista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä oli hyväksytty. Valmistautukaa edustaja Ajuto, me aloitamme neuvottelut. Onnittelut esittelijälle. Ja me jatkamme eteenpäin. Jatkamme nyt Dominik Rikeen mietinnöllä. Oletteko valmiina? Aloitetaan kompromissi yksi puolesta vastaan. ECR, te olette liian meluisia siellä. Kiitoksia. Kompromissi yksi puolesta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 hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45. Tämä olikin vedetty pois. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme nyt suoraan Tarkistukseen 56 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Var- tarkistamme vielä tämän 58 tarkistus. 58, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä oli hylätty, olitte aivan oikeassa. Jatketaan eteenpäin. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty. Kompromissi 3 tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Jatkamme eteenpäin kaksi identtistä tarkistusta 66-67 puolesta vastaan tyhjää. Te ette nyt nosta käsiänne, täällä ei näe lainkaan. Edustaja Van de Kamp nyt kyseessä on tarkistus 66 ja 67. Nämä ovat identtiset tarkistukset. Oletteko valmiina? Puolesta? Vastaan? Ei tämä ollut selvää vieläkään. Meidän täytyy tarkistaa asia. 66-67 identtiset tarkistukset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. haluatteko tarkistaa tämän? Tarkistamme. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli Vin van tarkistus. Se oli hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Kompromissi 5 siis puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä tarkistusta 22 ja 23 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvää. Aloitamme äänestyksen. 22-23 Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 raukeaa. Empl 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta. Haluatteko tarkistaa vielä? Empl 2. Empl 2. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10b uusi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta. Onnittelut edustaja Rike. Mietintö on hyväksytty lailla tuella. Ja äänestämme neuvottelun aloittamisesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neuvottelumandaatti on laajalla tuolla hyväksytty. Onnittelut esittelijä Rikeä. Eli onko No niin, vielä vähän jaksamme. Vielä yksi äänestys. Edustaja Piiperin teksti. Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa. Me voimme äänestämme vain tästä ikään kuin vahvistuksena. Sähköinen äänestys alkaa. Loppuäänestys. Edustaja Piiperin, Piiperin tekstistä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Loistavaa, edustaja Piiper. Aa, laajalti hyväksytty. Hienoa. Nyt sitten sama kun äänestämme edustaja Meisnerin mietinnöstä merialusten jätteistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta, nolla tyhjä, nolla vastustavaa, loistava edustaja Meisner, olkaa hyvä. Ne, jotka nyt lähtevät. Voin sanoa, että tähän päättyi äänestyssessio. Me jatkamme kuitenkin kokoustyöskentelyä. Siirrymme käsittelemään kohtaa 18 esityslistalta. Jos poistutte, niin toivottavasti teette sen hiljaisesti. Edustaja Ertug, haluatteko te pienen tauon? Kahdeksan minuutin tauko, olkaa hyvä. Nous reprenons nos travaux, s'il Nyt jatkamme kokoustamista. Olemme kohdassa 18. Ce point concerne le traité instituant. Tässä puhutaan liikenneyhteisöstä, sen perustamisesta ja esittelijä olen jälleen kerran minä. Alors, dans ce rapport... Tässä mietinnössä, mitä sieltä löytyy? Komissio ehdotti vuonna 2008 neuvoteltavaksi sopimusta, jossa on puhe, puhe normeista ja erityismääräyksistä teknisistä, joita sovellettaisiin Länsi-Balkanin kumppanimaiden kanssa, jotta ne olisivat yhteen sopivia EUn vastaavien kanssa. Kun myönteistä kokemusta on kertynyt ja karttunut jo sopimusten myötä, jossa puhutaan energiayhteisöstä ja sen toiminnasta – Tällä yhteisösopimuksella on tarkoitus lyödä, luoda liikenneyhteisö maantieliikenteeseen, rautatieliikenteeseen, sisävesi- ja meriliikenteeseen ja samalla kehittää Euroopan unionin länsi-Balkanin välistä liikenneverkkoa. Tämä sopimus perustuu liikenneyhteisöön. Sen tarkoituksena on se tehdä uudistuksia, joilla olisi vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään, esimerkiksi maantie liikenneturvallisuudessa. Tarjotaan enemmän vakautta. Sen pitää myös saada uutta investointia alueelle ja, ja se myös silloin suosii talouskasvua tuolla alueella. Ja tämä sopimus tulee auttamaan Länsi-Balkanin maita linjauttamaan lainsäädäntöään kansallisessa mielessä EUn vastaavaan lainsäädäntöön. Tämä puolestaan tulee vahvistamaan naapurussuhteita ja se edistää e, rajat ylittävää yhteistyötä ja tulee lähentämään näitä maita yhä lähemmäksi EUta. Näin tämä liikenneyhteisöön perustuva sopimus allekirjoitettiin unionin puolesta vuonna 2017 sillä varaumella, että päätetään myöhemmästä päivämäärästä jossa kaikki Etelä-Euroopan kumppanimaat, itäiset, maa, itäiset kumppanit Kosovaa lukuun ottamatta, ovat jo ratifioineet tämän sopimuksen sillä välin eh, tätä sopimusta on jo eh, väliaikaisessa mielessä sovellettu eri osapuolten toimesta. Ottaen huomioon kaikki tähän astiset tapahtumat ja kun liikenne- ja matkailuvaliokunta haluaa antaa myönteisen lausunnon tästä niin sanotusta liikenneyhteisösopimuksesta. Ja nyt minä käynnistän keskustelun varjoesittelijöiden kanssa. Herra Deli, olkaa hyvä. Hyvää uutta vuotta. Madame la Présidente, actually... Samoin teillekin, hyvä puheenjohtaja. Tässä itse asiassa ei ole paljonkaan sanottavaa. Aivan lyhyesti haluaisin todeta, että olen sitä mieltä, että Länsi-Balkanin maat tarvitsevat liikennealalla enemmän koordinaattorilta, kuten myöskin infrastruktuurikysymyksissä. Tiedämme, että tämä on alue, jolla on suuria jännitteitä eri maiden välillä vielä nyt vuosien jälkeenkin. Nämä maat eivät kuitenkaan ole yhteyksissä, ne tarvitsevat liikenneyhteyksiä Joten kyseessä on paikallisen yhteistyön parantaminen ja vahvistaminen. Ja meidän täytyy tehdä töitä liikenneinfrastruktuurin eteen. Se on pohjana kaikille muulle yhteistyölle ja talouden kehitykselle alueella, joten EPP täysin tukee mietintöä. Kiitoksia. Kiitos paljon edustaja Delli, edustaja Del Monte. Eh, grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, kiittää tekstistä ja haluaisin minäkin luonnollisesti eh, todeta, että Länsi-Balkan on tärkeä alue, koska kyseessä ovat maat, jotka ovat lähellä Euroopan unionin liittymistä nykyisin. Ja meidän täytyy ottaa huomioon tämän alueen poliittinen tilanne. Se on hyvin monimutkainen, kuten aina. Ja siksi on tärkeää keskustella liikenneinfrastruktuurista, sillä ennen kaikkea TNT-verkon laajennus 2015 liittyy tähän. Ja muu liikenneverkosto silkkitie. Meidän täytyy käsitellä tätä Itä-Euroopan näkökulmasta. Ja jos tarkastelemme alueen infrastruktuurin kehitystä, meidän täytyy tarkastella asiaa, kuinka sanoisin, kiinnittäen muutokseen huomiota, että meitä kiinalaiselle kaikkia vaikutusvaltaa alueella. Ja tähän liittyy myöskin diplomatia ja meidän täytyy ottaa huomioon arkaluontoinen tilanne alueella. Uskoakseni Berliinissä saatiin todellista edistystä aikaan ja Triestessä 12. Ähm, heinäkuuta kirjoitettu sopimus on hieno askel. Bosnia-Herzegovina on äh, ollut äh, äh, motivoimassa siinä, että tämä sopimus on syntynyt. Ja tässä on käsitelty myöskin joitakin rautatieliikenteeseen liittyviä hankaluuksia. On totta, että myöskin Bosnia allekirjoitti sopimuksen, ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä auttaa lähentämisessä maiden välillä ja myöskin muissa tapauksissa, kuten esimerkiksi Kosovon tunnustaminen, sitten Serbia tunnustaa Kosovon. Uskoakseni optimistisesti ajatellen me olemme päässeet tässä asiassa eteenpäin, kuten myöskin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanteessa. On totta, että kyseessä on sopimus, mutta tämä vaatii, kuten puheenjohtaja sanoi, parlamentin läheisempää osallistumista. Meidän ei pitäisi jälleen kerran hallitusten välisesti toimia niin, että Euroopan parlamentti jää sivuun niistä toimivalloista, että Lissabonin sopimus sille on antanut. Minun jonkin verran eh, kritiikkiä myöskin tässä o puuttuu vetoomus interparlamentaarisen työn puolesta, kuten Pristinassa jo pari vuotta sitten eh, toimittiin. Ja uskon, että ottaen huomioon tämän tilanteen rakenteellisesti, mutta myöskin poliittisesti olisi hyödyksi, että noin alueen maat esimerkiksi Euroopan unioniin. Ja täällä valiokunnassa siksi meidän pitäisi tukea parlamentin, parlamenttien jäsenten äh, yhteistyötä tuolla alueella. Äh, Afetissa myöskin tätä on pidetty hyvin keskeisenä neuvotteluiden äh, etenemisen suhteen ja meidän täytyy kiinnittää erityishuomiota infrastruktuurikysymyksiin ja liikennesektoriin poliittisestikin, joten äh, tarkastelen tätä hyväksyntää myöskin äh, mahdollisuutena kautemme lopussa nyt korostaa näiden kysymysten tärkeyttä niin, että uuden kauden alussa olisi mahdollisuus ehkäpä ryhtyä intensiivisempään lähestymistapaan myöskin parlamentin mukana ollen. Kiitoksia. Edustaja Demesmäker, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos paljon puheenjohtaja. En ole säädön nimissä varjoesittelijä, mutta tämä aihe kiinnostaa kovasti ja meidän pitää varmasti pitää mielessä tämän Balkanin alueen merkitys. Meidänkin ryhmällemme se on hyvin tärkeä. Joten lähtisin siitä, että meidänkin ryhmämme täysin tukee tätä mietintöä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Demesmaker. Kiitos paljon edustaja Demesmaker. Teidän täytyy tarkistella nyt sihteeristön kanssa. Minä, minä olen kirjannut teidät tänne varjoesittelijäksi. Teidän pitää sanoa, kuka teidän ryhmästänne on varjoesittelijä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Telitska. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. En ole varjoesittelijä edustaja Rados. Ei päässyt kuitenkaan tänään paikalle, joten hän pyysi minua puhumaan puolestaan. Yritän esittää tämän selvästi. Pyysin tänään lyhyttä taukoa ja se tulkittiin ehdotukseksi lykätä äänestystä, joten pyrin puhumaan nyt lyhy- rauhallisesti, että minut ymmärretään oikein. Edustaja Rados, haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää tämän suositusluonnoksen esittelemisestä, neuvoston päätösluonnoksesta. Hän haluaisi myös painottaa sitä, että liikenneyhteisösopimus haluaa kehitellä liikenneverkkoa EUn ja Länsi-Balkanin maiden – kesken. Hän pitää sopimusta keskeisen tärkeän, että voidaan tukea liittymisprosessia Länsi-Balkanilla. TNT-verkkojen laajentaminen Balkanin alueelle on jo vahvistanut alueellista yhteistyötä. TNT-verkostojen laajentaminen vuonna 2016 on johtanut siihen, että yhteenliittymät todella nähdään tärkeinä siellä alueella. Nyt on mahdollistettu siis uudet investoinnit verkkoihin, tuettu yhteyksiä kansalaisten välillä ja näin tuettu myös sovintoa ja huolehdittu siitä, että saadaan parempi pääsy. Ja voidaan myös noudattaa samantyyppisiä standardeja kuin eu alueella. Haluaisin siis antaa täyden tuen edustaja Radosin suulla nyt sille, että TRAN valiokunnan pitäisi myönteisesti suhtautua tämän, tähän sopimukseen. Omalta osaltani haluaisin sanoa olen koordinaattorina pari sanaa ja henkilönä, joka periaatteessa joka toinen viikko on Länsi-Balkanilla. Meillä on kokemusta näin ja tämä varmasti edistää Länsi-Balkanin asemaa, mutta EUnkin etujen mukaista että mennään tuohon suuntaan hienoa, että voidaan parantaa tätä tilannetta tämän ehdotuksen kautta. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup. Kiitos paljon edustaja Telitska. Jos kukaan muu ei halua käyttää puheenvuoroa, minä jälleen kerran käyn komission puoleen ja pyydän herra Baronia käyttämään puheenvuoron. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Voin vain todella tukea arviota, jonka esititte – arvoisa puheenjohtaja, varjoesittelijät myös ottaen huomioon tämän aloitteen merkitys. Kuten hyvin olette esittäneet, yhteenliittymä on tärkeä hyvinvoinnin edistämiseksi. Länsi-Balkanin alueella Balkanin, Länsi-Balkanin kansalaisten yhteydet Euroopan unioniin ovat tärkeitä. Ja tämä on yksi pääsyistä sille, että olemme halunneet kehitellä TNT-verkostoja myös tällä alueella. Liikenneyhteisön kautta halutaan uutta vauhtia yhteistyöhön Länsi-Balkanien kanssa. Liikenneyhteisö yhdistää Länsi-Balkanin kumppanit ja luo uusia yhteyksiä jäsenvaltioiden suuntaan. Tämä tasoittaa tietä myös tulevalle EU-jäsenyydelle. Yhdessä kumppaneiden kanssa olemme vastuussa liikenneyhteisöstä, jonka menestys on riippuvaista – kapasiteetista ja siitä, että edistetään muiden etuja samoin kuin omia. Haluamme uskoa, että liikenne, joka on kansalaisten ja teollisuutemme elämien keskiössä, on tärkeää ja liikenneyhteisösopimus tulee siihen yhteyteen, että Balkanin strategia on hyväksytty myös ja ne liittyvät toisiinsa. Ykkösprioriteettimme on tämän liikenneyhteisösopimuksen täysi täytäntöönpano ja ne poliittiset prioriteetit, jotka siellä on esitetty, muun muassa pysyvä sihteeristö. Tässä yhteydessä pidämme hyvänä sitä, että tämä valiokunta haluaa antaa tukensa ja te, arvoisa puheenjohtaja esittelijänä, kiitämme tuesta, jota on osoitettu tälle tärkeälle aloitteelle. Kiitos. Merci beaucoup, Kiitos paljon, herra Baron. Teidän sanoistanne muistutan, että minä muistutan, että tarkistusten jättämisen määräaika on 16. tammikuuta kello 12. Saman tien muistutan, että tässä on kyse hyväksymismenettelystä vain tarkistukset, jotka pyytävät hylkäämistä tai suosituksia, ovat hyväksyttyjä. Näin ollen tämän aamupäivän kokouksen ensimmäinen osa on päättynyt. Ja noin 5-8 minuutin sisällä käynnistämme koordinaattoreiden kokouksen. Ei ole muita kohtia. Jälleen kerran mini-minitauko. Odottelemme koordinaattoreita tuleviksi saliin koordinaattoreiden kokouksen, eli jälleen kerran keskeytän kokouksen kahdeksaksi minuutiksi. Eli tapaamme taas 12.03.